So, ladies and gentlemen, I think we should make a start. We're slightly Hyvät naiset ja herrat, aloittakaamme. Me odottelemme. Olemme tässä nyt odotelleet tarpeeksi, jos kaikki voisivat käydä paikoilleensa, se olisi hyvä. Meillä on kaksi asiaa esityslistalla puoli viiteen mennessä, jolloin meillä on koordinaattoreiden kokous. Joten ensimmäinen asia on on lausunto talous- ja raha-asioiden valiokunnalle yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä. Ja De Campos on varjoesittelijä ja sitten varjoesittelijät ovat paikalla. En tiedä, kuka minun ryhmäni nimissä puhuu, kuka ikinä sitten haluaakaan. Joten äh, onko meillä täällä ketään komissiosta? Ah, herra Dima. Kiitoksia puheenjohtaja. Eli do this in English because I was documented in English, so uh, that's the reason why. Uh, it... Eli ilmeisesti me käy, puhumme täällä nyt englantia, kun tämä dokumenttikin on englanniksi. Minä halusin vain keskustelua varten ottaa muutaman pääkohdan esille, kun puhutaan tästä transaktioverosta, josta puhun nyt sitten lyhenteellä FTT jotta säästetään hieman aikaa. Me kaikki varmaan tiedämme, mikä tämän veron idea on. Tässä on kyse siis finanssitransaktioista, ei kaiken maailman yksityiselämän transaktioista tai siirroista joita me teemme arkielämässämme. Se, miksi me teemme tästä lausunnon, johtuu siitä, että me oletamme tämän olevan tärkeää sisämarkkinoiden toiminnan kannalla. Emmekä me nyt sellaisesta tekisi lausuntoja, mitä me emme katso keskeiseksi sisämarkkinoiden kannalta. Tämä on tärkeää. Komissio on lisännyt vaikutusten arvioinnin omaan ehdotukseensa. Se on siinä siis liitteenä. Ja vaikutusten arvioinnissa sanotaan ensinnäkin, että tämän veron tuotto tulee olemaan noin 57 miljoonaa, An impact on, miljoonaa euroa. Ja tällä on sitten suunnilleen saman suuruusluokan vaikutus kasvuun. Toisin sanoen me saisimme verotuottoja suurin piirtein saman verran kuin me menettäisimme puuttuvan kasvun muodossa. Toisin sanoen tämä on ikään kuin nolla toimintaa. Lopputulos viivan alle on nolla. Ja siksi meidän pitäisikin jatkaa keskusteluja komission kanssa siitä, eikö olisi järkevämpää myös katsoa mitä tapahtuisi, jos tämä verokanta olisi hieman toisenlainen, eli että saisimme vähän enemmän rahaa sisään kuin menettäisimme menetettynä talouskasvuna. Tämä on oleellista seuraavan kontekstin takia. Komission ehdottama 0,1 prosentin verokanta yleisesti ö, transaktioista ja 0,01 prosenttia johdannaistransaktioista – ja ehdotettu on, että johdannaiset, johdannaiskauppa vähenisi noin 70 prosenttia tällä maantieteellisellä alueella, jolle veroa on suunniteltu. Ja sitten tämä korkean frekvenssin kauppa voisi vähentyä jopa 90 prosenttia. Ö, varmasti monet eivät ole kovin innoissaan tästä, ja se saa minut ajattelemaan – ja miettimään, joko me tällä hetkellä näemme, miten johdannaiskauppa ja hyvin nopea high frequency kauppa vähenee 70-90 prosenttia. Jos me tällaisia vaikutuksia arvioimme, niin Entäpä jos sanomme, että me emme halua tällaista, niin sitten me emme ainakaan voi näitä veroprosentteja nostaa. Eli meidän täytyy miettiä, kuinka paljon tämän kaltaista kauppaa me haluamme käytävän, minkä verran sitä olisi järkevää olla sisämarkkinoilla. Sitten kaksi muuta valiokuntaa tulee myös antamaan tästä lausunnon DEVE ja budjettivaliokunta. Ja jos minä nyt katson kristallipalloon, niin minä voisin arvata, että Deve sanoo, että tämän uuden veron tuotto täytyy ennen kaikkea sijoittaa globaaleihin sitoumuksiin, joita Euroopan unionilla on esimerkiksi kehittyvän maailman suhteen. Heitä täytyy auttaa esimerkiksi lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Me voisimme tehdä tämän vain olettaen, että finanssin transaktio veron tuotto tulee yhteisöbudjettiin. Ja siksi budjettivaliokunta luultavasti tulee korostamaan sitä, että tästä tehdään oma, oma tämä pannaan omiin varoihin. Silloinhan se pitäisi myös koko EUn alueella sitten ottaa käyttöön, muuten se ei voi mennä omiin varoihin. Ja tämä on mielestäni nyt se kaikkein keskeisin IMKon kannalta keskeisin kysymys. Nythän keskustellaan asioista, jotka liittyvät myös siihen, mitä Ekonissa on tähän mennessä tällä alalla tehty. Ja ne saattavat mennä siihen suuntaan, että tätä veroa ei välttämättä sovellettaisi muualla kuin euroalueella, siis ei koko EUn alueella. Tämä ei ole Ekonin keksintö, mutta jos nyt kuunnellaan erityisesti Saksan ja Ranskan äm, valtionpäämiehiä, niin tämän tyyppistä voisi olla odotettavissa mutta ei euroalueella ole mitään sisämarkkinoita. Meillä on vain EUn sisämarkkinat. Eh, joissa koko EU on mukana. Ja tämä saa minut ajattelemaan, että kaikista tärkein, merkittävin asia, jonka meidän valiokuntamme voi tähän keskusteluun antaa, on se, että tämä transaktiovero täytyy toteuttaa EUn alueella eikä millään lailla sitä pienemmällä maantieteellisellä alueella. Eh, koko oikeusperusta eh, transaktioveron käyttöön otolle liittyy osittain myös nimenomaan sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseen eh, ja vääristymien korjaamiseen tai estämiseen sisämarkkinoilla, joten olisi loogista, että tätä todellakin sovellettaisiin koko EUn alueella. Eli summa summarum sanoisin, että tässä on nyt kaksi asiaa, jotka omissa ajatuksissani ovat merkittäviä Ensimmäinen on se, millä maantieteellisellä alueella tätä veroa toteutetaan tai sovelletaan, kun näin, jos ja kun näin tulee käymään. Ja toinen on sitten veron todennäköinen vaikutus tiettyihin transaktio- ja kauppatyyppien toteutumiseen. Eli eikö ehkä kannattaisi yrittää yhdistää tähän jotain muita sääntelytoimia. En usko, että tämä korkean frekvenssin kauppa millään tavalla edistää sisämarkkinoiden hyvää toimintaa. Ja oikein ahnaasti odotan teidän huomautuksianne. Uh, thank you very much. Uh, I think for a very clear piece of scene setting. Kiitokset. No, tämä oli hyvin selvää tämän asiakirjan pohjalta. Uh, professori Karira Kampos vastaa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hyvin järkevästä esittelystä. Tämä on nähtävästi kohtuullisen yksinkertainen asia, tai tuntuu siltä, mutta näin ei kuitenkaan ole. Finanssikriisi oli seurausta epähalutuista toimista finanssimarkkinoilla. Tämä ehdotus asettaa unionin johtajaksi eh, siinä askeleessa, jonka monet maat haluavat tehdä, mutta josta eh, on hyvin vaikeaa saada aikaan globaalia koordinointia. Jopa Euroopan unionissa on vaikeuksia. Monet jäsenet eh, ovat vastustelevia, erityisen notorisesti Iso-Britannia. On puhuttu, että tätä sovellettaisiin ainoastaan euroalueeseen, mutta tätä pitäisi välttää sen vuoksi, että tässä on kuitenkin kysymys seuraavasta askeleesta muissa direktiiveissä. Finanssitransaktioveroa pitäisi pitää tervetulleena johtuen nimenomaan niistä syistä, jotka e, esitetään tässä. Eli että olisi se, se että mm, käytettäisiin minimiverokantaa, se ei välttämättä ole haluttavaa, koska silloin yritykset voivat välttää veroja muuttamalla edestakaisin manterille. Eli transaktiovero maksetaan sen mukaan, missä yritys on sijoitettuna, ei siellä, missä tämä transaktio on tapahtunut. Ja tällä tavalla voidaan välttää sitä, että transaktiovero johtaa yritysten poismuuttoon. Tässä on myös koko joukko poikkeuksia. Poikkeukset voivat olla vaarallisia, mutta tämä keskuspankkia koskeva voisi olla ihan järkevää. Tämä voi johtaa, muuten tämä voi johtaa siihen, että keskuspankki menettää kontrollinsa. ehdotus ei ole kovinkaan yksityiskohtainen siinä, millä tavalla transaktioveroa sovelletaan koko taloudessa. Tähän koskee finanssi tai rahoituslaitoksia, mutta tässä ei ole kuitenkaan selvää, miten pitkälti he voivat siirtää näitä maksuja esimerkiksi kotitalouksille ja yrityksille. Tämä on hyvin tärkeää. Jos yritykset pystyvät siirtämään näitä kustannuksia, niin silloin tämä epäonnistuu kahdessa tavoitteessa. Siinä, että nimenomaan esimerkiksi rahoituslaitokset joutuisivat maksamaan osuudestaan tähän finanssikriisiin, ja tämä herättää meissä huolta. Jos pankkien rahoituskustannukset nousevat ja tämä siirtyy kaikkiin talouksiin, niin silloin tämä nostaa investointien hintaa myös yrityksille ja kotitalouksille. Ja silloin tämä vaikuttaa negatiivisesti. Toisaalta, mikäli näitä kustannuksia ei voida siirtää eteenpäin, silloin tämä voi vaikuttaa hyvin paljon heidän taseeseensa aikoina, kun ylipäätään vakaus on kyseenalaista vero eh, uudet verotoimenpiteet pitäisi aina eh, ottaa varovaisesti. Olimme kuitenkin, mikä oli, niin tutkimukset eh, osoittavat, että tässä on tutkittu hyvin paljon erilaisia skenaarioita. Se, että ei ole mitään selvää tavoitetta näiden varojen käytöstä, muuta kuin epämääräinen ehdotus, että se tulo, mitä tästä saadaan, se voitaisiin ottaa käyttöön kansallisten maksujen sijaan. Niin tämä nyt näyttää siltä, että tämä oikeastaan vain nostaa veroja. Yleensä ta- veronostoista pitäisi niitä pitäisi harkita tarkkaan, varsinkin tällaisina talouden tiukkoina aikoina. Mr. Mendes. Sitten edustaja Manders. Äh, <clears throat> thank you, chair. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä anglo, Frankin anglosaksinen lähestymistapa miellyttää minua. No niin, minä kyllä tässä nyt pilailen. Mutta kyllä minä olen samaa mieltä hänen argumenteistaankin. Paljonhan tässä on kysymyksiä. Mutta miksi meidän pitäisi tällaisella hetkellä ottaa käyttöön nähdään tämä jonkinlaisena EUn omana varana 27 maan ja yritetäänkö tällä nyt sitten välttää ihan hyväksyttävää rahoituskauppaa. Silloin sen pitäisi paremmin eritellä ja spesifioida, minkä tyyppisiä transaktioita me haluamme verottaa ja minkä tyyppisiä emme. Ja tällainen ehdotus voisi varmasti myös auttaa koko rahoitusliikennettä tulemaan transparentimmaksi, mikä on tällä hetkellä hyvin hankalaa. Näihin kysymyksiin on hyvin tärkeää vastata. Ja minulla on kysymys. Eilen komission jäsen Sumeta ilmoitti uudesta vaikutusten arvioinnista. Tarkoittaako tämä sitä, että aikataulua voidaan lykätä sillä välin, kun odotetaan vaikutusten arviointia? miten tämä on, koska muussa tapauksessahan me voimme muuttaa mielemme, kun tulee uusia tietoja, tosiasioita ja lukuja. Tällä hetkellä olemme vanhan, vanhojen lukujen varassa. Tällä hetkellä minä en voi tukea tätä ideaa. Kollegatkin jo toivat esiin sen argumentin että on hirveän tärkeää, että tietää paljonko tämän hinta on jokaiselle eurooppalaiselle kotitaloudelle, mutta ihan yhtä tärkeää meidän pitäisi tietää, kuinka monet transaktiot siirtyvät EUn ulkopuolelle ja kuinka monet rahoituslaitokset tulevat menettämään näitä. Eli ehkä globaali lähestymistapa voisi olla tässä järkevä. Itse haluaisinkin ehdottaa, että uudistaisimme tämän aikataulun ja odottaisimme, että uusi komission vaikutusten arviointi valmistuu. Kiitoksia. Very much. Emily, you going to speak for the Greens today? Yeah. Emily, puhutko sinä vihreiden nimissä? Ensinnäkin minä en ole varjoesittelijä. Pascal Canfan on meidän varjoesittelijämme ja todennäköisesti sinä tapaat hänet tämän prosessin aikana, mutta voin varmaankin kattaa meidän kantamme ryhmänä aika hyvin. Ensinnäkin me suhtaudumme hyvin positiivisesti eurooppalaisen transaktioveroon useasta syystä. Yksi siitä on hyvin selvä ja poliittinen oikeutussyy on vain oikeudenmukaista, että tämä sektori osallistuu meidän taloutemme jälleenrakentamiseen. Joten tämä perustuu ihan oikeudenmukaisuuteen. Toisaalta siinä on myös tällaisia positiivisia sääteleviä vaikutuksia. Kuka maksaa tämän? Lähinnä ne, jotka käyvät tiheää kaupankäyntiä, ei ihmiset niinkään, vaan, vaan tietokoneet, jotka käyvät kauppaa joka sekunti. No, se on osa nykymaailmaa, mutta se on osoittautunut myös yhdeksi kriisin osaksi. Kukaan ei tiedä, mitä on katettu ja mitä ei. Joten tällä on säätelevä vaikutus tähän finanssitalouden osaan. Ja meidän mielestämme se on hyvä. Kolmas asia, se on tulo, tai mahdollinen tulo, niin riippuu luonnollisesti siitä, miten se muotoillaan ja kuinka paljon sitten katoaa tai menee esimerkiksi BKT tai työpaikkoihin. No, tämä liittyy luonnollisesti siihen myös, että mikä tämä prosenttiosuus tulee olemaan. Sitten on kasvu- ja työpaikat. Tästä keskustellaan myös minun kotimaassani negatiivisista vaikutuksista kasvuun ja työpaikkoihin. Meidän täytyy katsoa, minkälaista mutta äh, minkälainen vaikutus sillä on? Me olemme juuri menettäneet 9 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa tämän kriisin seurauksena. Minä olen huolissani joka ikisestä <laughs> työpaikasta, mutta me tarvitsemme kestävyyttä talouteemme ja finanssisektorillemme. Joten jos äh, tämä finanssisektori sitten jatkossa on hieman pienempi ollakseen kestävä, niin se ei minua haittaisi. Ja sitten tulopuolelta, mihin tulojen pitäisi mennä? Pitäisikö tämän olla eurooppalainen omiin varoihin vai pitäisikö se palauttaa kansallisvaltioille? No, voi arvata, mitä tämä parlamentti on mieltä, mitä mieltä jäsenvaltiot ovat ja mitä komissio on mieltä. Toki me vihreissä me kannatamme tätä eurooppalaista omiin varoihin sijoittamista. En tiedä, onko se tällä hetkellä mahdollista. Uskoakseni joka ikinen valtiovarainministeri hakee vain uusia tulokohteita ja jos he eh, löytävät tällaisen veron käyttöönsä, niin meidän on hyvin vaikea sitä saada sitten käsimme, mutta tärkeintä olisi, että me saamme sen. Sen lisäksi meidän täytyy myös sanoa ääneen se, että komission ehdotus ei ollut eh, kovinkaan tarkka. Siinä on eh, puutteita. Seuraava keskustelu ei ole kyllä tai ei, vaan sen pitäisi käsitellä tätä muotoa. Ja sitten täytyy ottaa huomioon maantieteelliset rajaukset komission ehdotuksessa. Täytyy katsoa, että tämä malli olisi enemmän myös yhdistyneen kuningaskunnan inspiroima, niin että se koskisi myös ulkopuolisia, mikäli kauppaa käydään ulospäin, niin että yritykset, ulkomaalaiset yritykset joutuisivat myös osallistumaan tähän esimerkiksi Ison-Britannian leimaveroista hyvin paljon tulee Lontoon Cityn ulkopuolelta, eikä City kuitenkaan ole siitä pienentynyt. Joten ei meidän tarvitse pelätä niin paljon sitä, että pääoma lähtisi valuisi pois, jos tämä vain ajoitetaan oikein. Komission ehdotus on nyt tämä ruotsalaisten inspiroiva tie, joka on käyttökelvoton, se ei toimi. Sitten tässä on kysymys myös kuluttajista. Jotkut ihmiset sanovat, että no, nämä lisätekstit iskevät kuluttajan lopuksi niin, että kuluttajat joutuvat maksamaan. Joten okei, okay, me voimme sanoa tästä, vaan niin, tämä on aina riski, mutta meidän täytyy työskennellä pankkimarkkinoiden avoimuuden puolesta niin, että kuluttajat näkevät, missä mennään. Ja ehkäpä myös, jos jos tässä on ihan systemaattinen suuntaus siirtää tämä kuormitus kuluttajalle, niin täytyy katsoa, mitä me voimme tehdä, koska markkinathan ovat vapaat. Pankki itse hinnoittelee hintansa, mutta jos tämä suoraan siirretään kuluttajalle, meidän täytyisi miettiä tässä jonkinnäköistä toimintaa. Ja sitten vielä lopuksi aikataulusta. Minusta sen pitää olla nyt. Meidän täytyy inspiroida nyt myös komissiota tekemään parempaa työtä. Joten minun mielestäni ajankohta on nyt erinomainen. Siinäpä se. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio Minua kiinnostaa myös hyvin paljon tämä tekniikka, johon edustaja Turunen viittasi. Mutta koskeeko tämä nyt meidän valiokuntaamme vaiko enemmän ekonia? Mutta miten paljon me nyt sitten tähän lausuntoon saamme mukaan? No, ensimmäinen Engelin kysymys oli erittäin hyvä. Eli haluammeko me todellakin näitä transaktioita joka millisekunti. En usko, että on helppoa saada aikaan kieltoa ainoastaan Euroopassa sen vuoksi, että silloin nämä transaktiot tapahtuvat muualla. Mutta se, mitä meidän pitäisi miettiä, on, että jos jotain maata autetaan sen vaikeuksissa Euroopassa ja sitten näkee, että tehdään tällaista pelastussuunnitelmaa, mutta samanaikaisesti valtion obligaatiot ja muut vain pahentavat tätä kriisiä. Minusta se on asia, mikä myös pitäisi ottaa huomioon, koska tämä koskee nyt siis tietenkin vain Eurooppaa, koska tässä puhutaan nyt Euroopassa jostain tietystä maasta. Toinen asia, mitä me voisimme käsitellä tässä valiokunnassa, liittyy näihin argumentteihin tätä vastaan. Kuluttaja, argumentti, jonka vihreät ottivat esiin ihan oikeutesti. Joten meidän pitäisikin miettiä, miten me voimme estää sen, että tämä vero siirretään suoraan kuluttajien niskoille. Eläkerahastot, ne pelkäävät tätä, mitä me olemme mieltä, onko tämä pelko todellinen. Ja minusta eläkerahastojen vakaudelle ei ole hyvä, jos ne lähtevät mukaan näihin supernopeisiin transaktioihin. Ja pankkimaailma käyttää myös sitä argumenttia, että pk-yritykset joutuvat ongelmiin ja jää aivan liian vähän rahoitusta pk-yrityksille, jos pankkien toimintaa rajoitetaan. Sitten mm, mihinkä tämä on tarkoitettu? Alun perinhän tämä vastasi Tobin veroa ja se oli tarkoitettu nimenomaan kehitysmaiden rahoitukseen. Tällaista suunnitelmaa ei nyt ole. Minusta on vaikea sanoa, että se suunnitelma, mikä minulla on, meillä on nyt, että sen pitäisi, sillä pitäisi olla sama tavoite. Minä uskon, että me ajattelemme tästä hyvin eri tavalla mutta minä henkilökohtaisesti en kyllä ainakaan kannata sellaista automaattista linkkiä tämän veron tuloista, että se olisi suoraan lisätulo Euroopan unionille, jos me ajattelemme niin, että jäsenvaltiot suoraan saavat nämä tulot. Ja sitten voimme katsoa jatkossa, löytyisikö tähän jotain muuta ratkaisua. Ranskan presidentti presidentti myös sanoi, että mikäli me emme saa aikaan sovintoa Euroopan tasolla, niin hän on valmis ottamaan tällaisen rahaston Ranskassa käyttöön, mutta tästä on myös muita esimerkkejä. Minä uskon, että tarve on nyt niin kova, että meidän täytyy tunnustaa, että jostain on aloitettava. Finanssikriisi, sen aiheuttaa auhetti osittain myös nämä supernopeat transaktiot. Eli jos me jotain haluamme, niin voimme tietenkin odottaa, että G20-maat saavat aikaan sopimuksen maailmanlaajuisesti, mutta sitten saamme odottaa hamaan tappiin. Joten eh, tuen tässä oikeastaan Ranskan nykyistä presidenttiä. Uh, perhaps I could just uh, say a few words on behalf of my group, since our shadow is not here. Or I may end up being the shadow in the end, so either way. Um, I think it won't surprise you to hear that I'm... Ehkä minä voisin sanoa tästä jotain, kun varjoesittelijä ei ole paikalla. Olen iloinen kuitenkin siitä, että en ole yksin kaikkinen näkemyksineni ja haluaisin aloittaa siitä yleisestä tosiseikasta, että ihmiset ajattelevat jotenkin, että tämä olisi helppo tapa saada lisää rahaa tällaisessa tilanteessa, jossa meillä on taloudellisia vaikeuksia? Kun puhutaan tällaisista innovatiivisista rahoitusinstrumenteista, ikään kuin me voisimme noin vain turvautua niihin, mikä ole suinkaan yllättynyt siitä, että täällä komissio haluaa uuden vaikutusten arvioinnin, kun katsotaan näitä järkyttäviä lukuja tästä edellisestä. Tässähän sanotaan, että kun ajat otetaan huomioon tämän transaktioveron suunnitellut piirteet, niiden negatiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä rajoittunee puoleen prosenttiin. Mielestäni puoli prosenttia on jo sinänsä paljon, mutta tämä vaikuttaa siltä, että vaikutusten arvioinnissa on niin monia varaumia, että tuo negatiivinen vaikutus saattaisi olla paljon enemmänkin kuin puoli prosenttia. Eli minun mielestäni meidän ei pitäisi tällä hetkellä harkita mitään sellaisia toimia, jotka saattaisivat laskea BKT Euroopassa puolella prosentilla. Se on ihan valtava määrä ja se on komission oma analyysi. Eivätkä he ole oikeastaan antaneet vakuuttavia todisteita toimin, toimen minkäännäköisistä hyödyistä. Eli sitten näitä, nämä progressiiviset vaikutukset, kun täällä puhuttiin eläkerahastokysymyksistä ja otettiin se esiin, niin tottahan on, että monessa maassa monet henkilöt ovat työskennelleet hyvin pitkään tietyille yrityksille ja luottavat tiettyihin eläkerahastoihin, mutta omassa maassani ja varmasti monissa muissakin ähm, maissa juuri nämä yksityiset eläkerahastot ovat investoineet osakkeisiin ja rahastoihin. Ja me tietysti oletamme, että nämä eläkerahastot ovat, maksimoivat tietysti näiden eläkerahojen tuoton siten, että he aktiivisesti hoitavat sitä salkkua, myyvät ja ostavat ja arvioivat riskejä ja tätä kansalaiset heiltä odottavat. Ja tietysti kaikki kansalaiset luottavat siihen ja jollakin tavalla tämä transaktioveron idea, joka tulee rajoittamaan salkunhoitajien, eläkerahastojen salkunhoitajien ja meidän säästöjemme hoitajien toimintavapautta, ei varmastikaan ole mikään progressiivinen on vaan se koskettaa kaikkia yhteiskunnan tasolla, ihmisiä kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja kaikissa yhteiskuntaluokissa. Ja jos sitten puhutaan, mikä vaikutus tällä on rahoitussektorille, niin mehän keskustelimme jo ö, siitä, miten tämä vaikuttaisi ö, tietyn tyyppiseen kaupankäyntiin. Minä en usko, että näihin niin sanottuihin vääristyneisiin käytänteisiin tämä transaktiovero puuttuisi, niin kyllä minä uskon, että sellaiseen löytyy muitakin keinoja kuin transaktiovero. Me voisimme määritellä, mitä ne ikään kuin vääristyneet transaktiot ovat, joihin me haluamme puuttua, ja sitten puuttua niihin. Eh, minä en usko, ja tässä asiassa olen eri mieltä ensimmäisen puhujen kanssa, että kun me rajoitamme finanssisektorin kokoa tällaisella transaktioverolla, monissa maissahan meillä on jo rahoituspalveluille lisäveroja, niin se ei välttämättä ole talouskasvulle hyvä asia. Minä haluaisin nähdä, että rahoituspalvelut kasvavat. Ne nimittäin lainaavat rahaa yrityksille, jotka puolestaan luovat työpaikkoja. Ja tällä hetkellä ongelma on juuri se, että ne eivät tee sitä, koska me elämme hitaan kasvun ja matalan kasvun aikaa. Ja jos nyt katsotte tätä asiaa vielä toiselta puolelta, mihin tämä koko juttu liittyy, mistä tässä on kyse? Tämä ehdotus toisi EU-budjettiin uuden määrärahavirran, tulovirran. Ja tietysti komission intressi on se, että siellä olisi jotain sellaisia rahoja, joihin heillä olisi ikään kuin ensimmäinen sananvalta. Ja he sanovat, että näitä määrärahoja voidaan osittain tai kokonaan käyttää EU-budjetissa omina varoina. Kaikista näistä seikoista johtuen mielestäni tämä on täysin epävakuuttava ehdotus, mutta kaikista ö, epärealistisinta tässä on se, että sitä ei tulla soveltamaan kaikissa jäsenmaissa, koska komissiolla ei ole valtaa sen tekemiseen. Mielestäni ei ole mitään perustaa sille, että tämä voitaisiin päättää yhteispäätösmenettelyssä ja oma hallitukseni tuskin hyväksyy tätä ja juuri siksi mielestäni tämä johtaa sisämarkkinoiden vääristymiseen. Sen lopputulos tulee olemaan se, me, voisimme, me voimme saada tämän, yrittää saada tämän näyttämään siltä, että tämä vie pois markkinoiden vääristymiä, mutta itse asiassa se luo niitä ja se on väistämätöntä ja sitten markkinat ja taloudellinen toimeliaisuus tulevat vähenemään. Jos tämä olisi todellinen globaali ehdotus, niin sitten sitä voitaisiin ehkä vahvistaa. Siinä saattaisi olla jotain ansioita, mutta tässä muodossa, kuin se nyt meille esitetään, osa EUta koskevana ehdotuksena. Mielestäni se olisi pikemminkin erittäin haitallinen kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Kiitos. Tämä oli siis oma panokseni tähän keskusteluun. Ja seuraavaksi annan taas puheenvuoroja rouva Reuter Koferati sitten Gebhard. Rouva Roitoa ensin. Já nechci opakovat to, co tady vlastně bylo. Kiitos. En toki halua toistaa kaikkia, mitä tässä keskustelussa on jo sanottu. Mutta tämä on nyt se keskustelu, joka on käynnistymässä jäsenvaltioissa, erityisesti minun kotimaassani Tsekin tasavallassa. Näissä kaikissa keskusteluissa kysytään sama kysymys ehdotuksella ei ole mitään selkeitä tavoitteita. Tässä ei tiedetä, mitä me haluamme. Haluammeko säädellä, haluammeko vähentää spekulointia, spekulatiivisia transaktioita vai onko tässä enemmänkin kysymys siitä, miten saadaan enemmän tuloja unionille, jotta voidaan kattaa tiettyjä kuluja, tarpeita? Tämä on ensimmäinen kysymys ja vastaus on kaikkea muuta kuin selvä. Ja sitten taas se, missä näitä varoja käytetään. Mitä tähän kysymykseen tulee, mikäli komissio haluaa positiivisen reaktion jäsenvaltioiden taholta, silloin tämän rahan pitäisi palata yksittäisten jäsenvaltioiden budjetteihin. Koska nyt ne pyrkivät löytämään keinoja saamaan lisätuloja mistä vain. Toki ymmärrän, mitä komissio yrittää saavuttaa tällä ehdotuksella. Emme voi olla varmoja kuitenkaan tämän ehdotuksen vaikutuksesta. Ja on paljon kysymyksiä, mitä jos kysymyksiä. Joten se, mitä me nyt tarvitsemme, on hyvin tarkka yksityiskohtainen analyysi. Tämä monimutkainen asia ansaitsisi julkisen kuulemisen ja että komissio valmistelee erilaisia optioita ja niiden hyvät ja huonot puolet. Ja niin, että nähtäisiin, mihin, mitä vaikutuksia näillä optioilla olisi. Me puhumme myös finanssisektorista, rahoitussektorista ja näistä ongelmista, joita ne ovat aiheuttaneet. Jotkut maat ovat nähneet, että niiden luottoluokitusta on laskettu ja tilanteen korjaaminen on hyvin vaikeata. Voisiko komissio kertoa, miksi se ei ole miettinyt, että se esimerkiksi verottaisi korkoja? Lopetan tähän, koska finanssitransaktiovero tai korkojen verotus, molemmat olevat sellaisia, mitä pitäisi miettiä. Ja ehkäpä komission pitäisi miettää, miettiä näitä molempia vaihtoehtoja. Ja siksi kysyisinkin kollegoilta, eiköhän julkinen kuuleminen olisi paikallaan tästä aiheesta. Well, I'm sure the committee is probably niin minusta minä luulen, että tätä ekonvaliokunta on jo järjestämässä. Ehkä meidän pitäisi siellä sitten keskittyä sisämarkkina-asioihin. Sitten seuraavaksi edustaja Koferaatia ja sitten Gebhardt, ja jos on aikaa, niin anna Turusille vielä ihan lyhyen mahdollisuuden, mutta me olemme nyt jo aikataulusta jäljessä, ja, ja haluaisin, että me puhumme tästä kulutusluottotutkimuksesta myös. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. En millään tavoin äh, halua olla huomaamatta teknisiä ongelmia, jotka liittyvät äh, yhteisen finanssitransaktioverojärjestelmän käyttöönottoon, mutta voi olla, että tästä tulee kuitenkin äärimmäisen tehokas äh, toimintatapa kahdestakin syystä. Ensinnäkin itse finanssikysymysten osalta ja toisaalta jos ajattelemme talouselämää yleensä. Viimeisen kahden vuoden aikana osa ongelmista, joihin maamme ovat ajautuneet, ja osa ongelmista, jotka liittyvät euroon, perustuvat nimenomaan rahoitustoimintaan, joka on luonteeltaan täysin spekulatiivista. En puhu mistään virtuaalitransaktioista, vaan toiminnasta, jonka tarkoituksena on saada hyötyä vallitsevissa olosuhteissa mahdollisimman nopeiden vaihtotoimintojen kautta. Ja niin kuin tiedätte, monikin on saanut tästä tämän tyyppisestä toiminnasta suurta etua ja hyötyä. Se on varsin kielteinen toimintatapa ja sitä on nyt vastustettava. Olisi todella absurdia, jos tämänhetkisestä kriisitilanteesta päästäisiin eron sillä tavoin, että palattaisiin niihin ehtoihin ja olosuhteisiin, jotka nimenomaan kriisin synnyttivät. Meidän on nyt otettava opiksi menneisyyden kokemuksista ja pyrittävä korjaamaan kaikki kielteiset toimet. Luonnollisesti myöskin niin, että syntyneet virheet jollakin tavoin korvataan. Eli niin kuin sanottu, kyse on pelkästään instrumentalisoimisesta ja, ja siitä, että saadaan mahdollisimman nopeita voittoja, jotka perustuvat spekulaatioon. Ne voivat olla hyvinkin haitallisia ja siksi on syytä lähettää selvä viesti siitä, että me voi hyväksyä tätä. Toinen keskeinen asia liittyy ö, mahdollisen kasvun ja, ja siihen, millä tavoin kasvusopimusta ja, ja kasvua ylipäätään voidaan edistää. Nyt jos ajattelemme sinänsä kasvua ja sitä, millä tavoin sitä saadaan aikaiseksi, niin on syytä miettiä, syntyykö kasvua sääntelyllä, markkinoita säätelemällä. En usko itse tähän mikään maahan ei itse pysty pääsemään tästä ongelmatilanteesta eroon ja siksi tarvitaan yhteisön ja unionin yhteisiä toimia. Tilanne on todella historiallinen ja nyt meidän on puhallettava yhteen hiilen. Se edellyttää kuitenkin myöskin resursseja ja kaikilla mailla ei resursseja ole. Niitä voidaan saada käyttöön esimerkiksi Euroopan sen avulla, niin kuin on ollut jo puhettakin, ja osittain tätä on jo käytettykin hyväksi sitä kautta on mahdollista puhaltaa uutta tuulta talouselämää, mutta ei kuitenkaan pelkästään. Myöskin transaktioiden merkitys on suuri. Mielestäni resursseita on löydyttävä joko yksittäisistä jäsenmaista, ja jos näin ei käy, tarvitaan yhteisön yhteisiä varoja. Jos niitä kerran on käytössä, mielestäni on oltava solidaarisia ja, ja otettava nämä resurssit käyttöön. Sitten vielä muutama sana kommenteista, joita, joita täällä on esitetty. En ole täysin vakuuttunut niistä. Hämän rehellisesti ottaen joku sanoi, että esimerkiksi eläkerahastoihin sidotut järjestelyt voisivat olla yksi mahdollisuus. Minä en kyllä tähän usko. Jos ajattelen tilannetta, jossa itse kukin investoi vaikkapa euron eläkerahasto, joka ei kuitenkaan millään tavoin tuota korkoa eikä muunkaan tyyppistä tuottoa. Tässä tilanteessa oletetaan, että kyseinen eläkerahasto esimerkiksi on jo vakalla pohjalla ja, ja siihen pitäisi sitten ikään kuin lisää investoida. Jos tähän päädytään, kaikkien on tehtävä kyseiset investoinnit, e- eikä ei laitun, että ainoastaan joku investoi ja joku ei. Eli niin kuin sanottu, kyse on todella laajasta kysymyksestä. Jos kerran tilanteeseen halutaan löytää ratkaisu, meidän on löydettävä ja etsittävä nimenomaan Euroopan laajuista ratkaisua. Mielestäni asiaa voidaan tarkastella sillä tavoin, että lähdetään pikkuhiljaa liikkeelle, tarkastellaan, josko mekanismi ylipäätään toivoo ja sitten toimii, ja, ja sen jälkeen otetaan lisäaskeleita. Ja tällä tavalla meillä on mahdollisuus saada käyttöömme yksi kaikkein tehokkaimmista ja innovatiivisimmista keinoista ongelman ratkaisuun. Mielestäni jossakin vaiheessa, joka tapauksessa törmäämme tilanteeseen, jossa on tehtävä keskeiset ratkaisut. So we, we do have... Muistuttaisin kollegoille, että meillä on vielä toinenkin aihe käsiteltävänä, mutta toki tämä on tärkeä. Edustaja Gebhardt ja nähtävästi herra Schwabkin haluaisi vielä. Herra Schwab? No, Rova Gebhardt ensin. Teillä edustaja Turuselle ei välttämättä riitä tässä mm. aikaa. Edustaja Gebhardt. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia näistä kaikista tiedoista. Ja se keskustelu, jota parhaillaan käymme, siinä on tärkeää, että me emme unohda, että pari viikkoa sitten Euroopan parlamentti vaati tätä transaktioveroa suurella enemmistöllä ja Euroopan komissio muistutti, että se on jo kauan sitten luvannut tehdä tämän ja nyt asetetaan kyseenalaiseksi tämä. Ensin me vaadimme tätä ja sitten sanomme, että emme haluakaan sitä, niin kyllä meidän nyt pitäisi parlamenttina tässä olla hieman johdonmukaisempia. Ei se nyt ihan näin voi mennä. Ja sitten meidän pitäisi myös katsoa, että Euroopan komissio, kun se nyt kerran tekee jotain, mitä parlamentti haluaa, niin että me heti sano sitten komissiolle, että emme me nyt sittenkään halua tätä. Kyllä se menee sitten vähän hankalaksi. Yksi ongelma minulla kyllä on komission ehdotuksen suhteen ja e, se, että se ei nyt ole niin laajalle menevä. Se on pikemminkin vaikuttaa placebolta ja yrittää antaa parlamentille ikään kuin sen vaikutelman, että kyllä me tässä nyt jotain yritämme ehdottaa ja teemme jotain asioille, mutta puuttuu kuitenkin lihaluiden ympäriltä ja sen saamiseksi meidän täytyy tehdä vielä paljon töitä. Tästä asiasta olen Antonio Kovajan kanssa aivan samaa mieltä. Tämä finanssitransaktiovero, josta olemme puhuneet jo aika pitkään, on mielestäni sellainen, jolla voi olla monia positiivisia puolia, jos me käytämme sitä oikein. Nämä tärkeät seikat ovat sellaisia, joita en lähde luettelemaan kattavasti. Otan niistä esiin vain yhden ja loput käsittelen sitten myöhemmin. Juuri siksi, koska me olemme sisämarkkinavaliokunta ja myös vastauksena kysymykseen, josta herra Haaba puhui. Minä uskon, että päinvastoin tällainen finanssitransaktiovero voi palvella sisämarkkinoita erinomaisella tavalla, koska tällaisella verolla me otamme sellaisen keinon käyttöön, jolla me voimme rahoitusmarkkinoilla nimenomaan saada aikaan järjestystä ja kerta kaikkiaan monille sellaisille transaktioille, joilla ei ole reaalitalouden kanssa mitään tekemistä, voimme vihdoinkin pistää stopin ja voimme huolehtia siitä, että reaalitalous todellakin Euroopan unionin alueella ja kenties myös laajemmin saisi taas eh, reilua kilpailua eh, EUn alueella. Reaalitaloushan tarvitsee rahoitusta ja uudelleenrahoitusta ja tässä tulen siihen, mitä kollega Koferati juuri sanoi eläkerahastoista on olemassa erittäin hyviä eläkerahastoista, rahastoja, jotka tekevät hyvin vakaata ja vankkaa työtä ja joiden kohdalla kansalaisten ei tarvitse pelätä, että he ovat vielä pulassa ja heillä ei olekaan mitään saatavia. Ja sitten on hyvinkin problemaattisesti toimivia eläkerahastoja, mutta juuri tässä kohtaa, tällaisissa kohdissa meidän pitää pitää huoli siitä, että saamme aikaan jonkinlaista järjestystä ja tosiaan ikään kuin vahvistamme sellaisten toimijoiden asemaa, jotka toimivat oikein ja jotka toimivat vankasti, vakavasti. Minä mieluumminkin haluaisin valtiollisesti hallinnoidun eläkejärjestelmän ja monissa valtioissahan näin ei ole ja siksi meidän täytyy nyt miettiä tätäkin. Eli meidän ei pidä aina nähdä vain näitä negatiivisia puolia, vaan myös ne positiiviset vaikutukset, joita voimme saada aikaan, jos me tällaisen finanssitransaktioveron jossain järkevässä muodossa otamme käyttöön. Ja siten saamme sellaisia elementtejä, sellaisia työkaluja käteen, joilla me voimme säännellä rahoitusmarkkinoita hyvällä tavalla. Kiitos. Ähm, Puheenjohtaja, paljon on jo sanottu. Ja minä nyt tässä oikeastaan mietin, että liittyy liittyvätkö nämä argumentit välttämättä komission ehdotukseen. Minä olen sitä mieltä, että sen pitäisi ollakin johtonuoramme, että tässä ei ole kysymys siitä, että luodaan EUn budjettiin uusia veroja ja uusia tulolähteitä. Toisekseen, tekin tiedätte, herra puheenjohtaja, eläkerahastot investoivat hyvin pitkällä aikavälillä – Tämän he ilmoittavat eh, jo investointien alussa ja sen vuoksi transaktioverot eh, eläkerahastoille on, ovat hyvin pieniä, joten eh, tämä ei välttämättä koske varsinaisesti eläkerahastoja 0,01 prosenttia, mutta voimme jopa sopia siitä, että se jäädään kokonaan ulkopuolelle, koska ne investoivat pitkä aikavälillä. Ja sitten kysymys on siitä, että me lähdemme ketään täällä rankaisemaan. Me olimme mukana siinä seminaarissa, jossa britti varapääministeri eh, antoi sellaisen kuvan, että EU vain käyttää tilaisuutta hyväksi ja rankaiseen. Saksassa tilanne on niin, että Frankfurtin alueen edustaja tämän hylkää ihan samoilla argumenteilla. Mutta ei tässä nyt ole kysymys siitä, että me eh, ketään ähm, rankaisisimme. Tänä aamuna me puhuimme näistä huvialuksista ja Kaliforniasta siitä, että siellä eh, määriteltiin esimerkiksi CO2-rajat ja, ja sitä kautta säädeltiin. Argumentit olivat samat. Kysymyksessä äh, on äh, kilpailun vääristyminen ja niin edelleen, niin edelleen. Ja nyt sitten me tänään vain hyväksymme sen täällä Euroopassa silmää räpäyttämättä. Nämä tekniset äh, vaikeudet. En niitä nyt tässä vähättele lainkaan. Voi olla, että meillä on tässä vielä paljon tehtävää, mutta peruskysymys, johon meidän pitää vastata sisämarkkinavaliokuntana on, miksi investointiyritys, joka ostaa yrityksen, kun se joutuu, maksa, joutuu maksamaan siitä veroja, kun toisaalta jos se ostaa osakkeita, niin se ei joudu niistä maksamaan veroja. Sen vuoksi minusta meidän täytyy nyt todellakin miettiä tätä, kunhan se esille tulee. Well, I think we're going to have to cut it short there. I'm sorry. No niin, meidän täytyy nyt lopettaa tämä tähän. Emili, olen pahoillani. Eikä meillä nyt ole kovin paljon aikaa komissionkaan vastaukseen, mutta myöhemmin on mahdollisuus tähän, jos teille sopii, koska herra Engelin joutuu vielä laatimaan tämän lausuntonsa, joten jos teillä ei ole mitään sitä vastaan, niin saatte sitten kommentoida, kunhan herra Engel saa lausutonsa valmiiksi. Ai sinä haluat kuulla komissiota vai? No, meillä, me tarvitsemme tunnin tähän esittelyyn. Meillä on yksi asia vielä ennen koordinaattoriden kokousta. No, saatte kuulla komissiota myöhemmin, kun hän Engel esittelee ajatuksensa. Frank. I do, I do understand the, uh, the time constraints, but it... Ymmärrän tämän aikataulun Mikki. So. Ymmärrän tämän aikatauluongelman, mutta ottaen huomioon se, mitä toin Manders täällä sanoi aikaisemmin, eli mitä komissio voisi kertoa meille toisesta tai korjatusta vaikutusten arvioinnista. Jos vain sen saisimme kuulla, niin se olisi avuksi sille, mitä tässä tarvitaan ja mitä pitää tehdä. Selvä, kiitos. Äh, voiko komissio puhua siitä? Herra Dima. Äh, thank you, Mr. Chairman, and many thanks to the rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijällekin. Minä puhun hyvin lyhyesti. Olisi ollut mukava puhua monistakin kohdista laajemmin mutta varsinaisessa merkityksessä tällaista uutta vaikutusten arviointia ei, arviointia ei tule tiukassa merkityksessä, vaan Ähm, komissio tekee lisäsimulaatioita siitä, mikä on taloudellinen vaikutus, tämän ehdotuksen siis taloudellinen vaikutus. Tarkoituksena ei ole pelailla luvuilla, vaan tämä johtuu siitä, että vaikutusten arviointi, joka tehtiin viime vuonna ensimmäisellä puoliskolla oli luonteeltaan yleisempi ja nyt on tarkoitus tehdä ö, tarkempia, yksityiskohtaisempia simulaatioita nimenomaan tämän pöydällä olevan ehdotuksen yksityiskohtaisten ö, piirteiden mukaisesti. Eli uus, uudemmissa arvioissa näyttää siltä, että vaikutus esimerkiksi työpaikkoihin, palkkoihin, BKTihin, BKT ja nämä negatiiviset vaikutukset ovat pitkällä tähtäimellä lähes merkityksettömiä, mikä on mielestäni keskeinen löytö. Me olisimme joka tapauksessa argumentoineet, että jo tämän aikainen, tämänhetkinen vaikutusten arviointi, joka osoittaa joitakin negatiivisia vaikutuksia, ei tee ehdotuksestamme silti huonoa, ei puhu sitä vastaan, koska vaikutusten arviointi nyt on aina määritelmän mukaan sitä, mitä se on. Siinä otetaan huomioon sellaiset seikat, mitkä voidaan taloudellisessa teoriassa ikään kuin mallintaa. Siinä ei puhuta mitään siitä, miten saadut tulot käytetään ja niin edelleen ja niin edelleen. Jos sallitte, niin otan vielä yhden seikan esille, joka tuli esiin monissa puheenvuoroissa ja joka on tietysti tälle valiokunnalle erittäin tärkeä, nimittäin vaikutukset sisämarkkinoihin. Ja siinä teoreettisessa tapauksessa, että jokin osa EU maista, mutta ei kaikki maat ottaisivat tämän veron käyttöön. Totta kai komissio on tehnyt tämän ehdotuksen koko EUta koskien ja on sen takana, mutta jos jäsenmaat käynnistäisivät, ei siis komissio, vaan jäsenmaat käynnistäisivät sellaisen suuntauksen, että tämä otettaisiin käyttöön vain ryhmässä jäsenmaita vahvistetun yhteistyön puitteissa, joka on sopimuksissa mukana oleva proseduuri, niin silloin komission täytyisi tarkistaa, miten nämä vaikutukset sitten, mitkä vaikutukset olisivat sisämarkkinoihin ja olisiko sellaisia vaikutuksia, jotka tekisivät tällaisen osa soveltamisen vain osassa jäsenmaita mahdottomaksi. Jos nyt esimerkiksi puhutaan esimerkiksi joistakin muista veroista, esimerkiksi autoverosta, siinä se ei olisi muut tehnyt, johtanut muutoksiin kaikissa jäsenmaissa. Eli tällainen vaikutusten arviointi, joka koskisi sitä tilannetta, jossa vain osa maista ottaisi tämän veron käyntiin, käyttöön, on sellainen, jota en voi tietysti lähteä ennakoimaan, mutta sellainen toki tehtäisiin. Ja tällä hetkellä parhaillaan arvioidaan kansainvälisiä vaikutuksia ja kolmans, äh, vaikutuksia kolmansiin maihin. Nekin varmasti saattavat antaa jonkinlaisia indikaatioita siitä, mitä tapahtuisi, jos Euroopan unionista vain yksi maaryhmä menisi eteenpäin tämän ehdotuksen tiellä. Mutta se on tosiaan asia, jota pitäisi sitten yksityiskohtaisesti arvioida, jos sellaiseen oltaisiin menossa. Niin, ymmärrän ajan puutteen ja lopetan puheeni siksi tähän, mutta kyllähän näitä teknisiä kysymyksiä ja muita olisi vielä paljon enemmänkin. Kiitos. Kiitos. Sanoisin teidän viimeiseen kysymykseen, kun ei jos. Joten ehdottaisin, että ryhdytte nyt jo työstämään näitä sisämarkkinavaikutuksia. Ei nyt eikä myöhemmin. Eli jos pitäisi lyödä veroa, niin sanoisin, että se on siellä, missä työt tehdään. No niin, edustaja Engel, meillä on nyt aikataulu. Käynkö sen lävitse? Haluatteko te sanoa jotain muuta? Haluatteko te... Eli te lannatte meille 3. helmikuuta lausuntoluonnoksen. Onko näin? Kyllä. Yritän saada sen valmiiksi jopa jo ennen sitä, mutta viimeistään 3. helmikuuta teillä on sitten. Ja alkukielestä en tiedä. Voi olla, että se on alkuperäinen kieli on englanti. Ja Malcolm, kuten ihan oikein sanoit, 30 sekuntia sitten, meidän täytyy aloittaa siitä, mitä vaikutuksia tällä on sisämarkkinoihin. Ja niin minä aion myös tehdä tässä tekstissäni, jonka teille sitten luettavaksi toimitaan. Kiitokset me kävimme tästä tärkeän keskustelun nyt ja odotamme sinun lausuntoasi ja sitten jatkamme keskustelua. No niin, sitten seuraavaksi hieman lyhkäisempi, mutta, mutta yhtä tärkeä aihe. Koska kuten te tiedätte, me annoimme tehtäväksi osana meidän toimeenpano direktiiviämme liittyen kulutusluottoihin. Me käynnistimme tällaisen, tai annamme tehtäväksi tehdä tällainen tutkimus. Ja tämän tutkimuksen on tehnyt Euroopan äh, Osnabrykissä sijaitseva Legal Studies Institute. Teillä on papereissanne kopio tästä. Ja kiitän Elkkeä ja tutkimusosastoa siitä, että olette huolehtineet tästä tutkimuksesta meille. Ikävä kyllä tohtori Zoll Krakovan yliopistosta, joka johti tätä, on lumen saartamana Münchenissä. Ne, jotka ovat lähdössä takaisin Bayeriin, ehkäpä haluavat tämän tietää. Mutta rouva Margarita Lavrunovic Osnabrykin yliopistosta, joka on myös lakimies ja on opiskellut sekä Englannissa että Puolassa, ja, ei, äh, Puolassa, Englannissa ja Saksassa. Hän esittelee nyt tämän tutkimuksen. Joten kymmenen minuuttia ja sitten meillä on vielä hieman aikaa kysymyksille. Ja edustaja Lechner on kolmikantaneuvottelussa ja mahdollisesti liittyy joukkoomme, mikäli he ovat menestyksekkäitä näissä kolmikantaneuvotteluissa, mutta voimme jatkaa keskustelua edustaja Lehnerin kanssa, kunhan hän palaa kertomaan näkemyksensä meille. Mutta kuulemme nyt ensin Rova Lavrovicille tästä tutkimuksesta. Kiitoksia. Olen pahoillani siitä, että joudun keskeyttämään teidän keskustelunne, mutta yritän puhua lyhyesti. Me olemme siis kulutusluottodirektiivin täytäntöönpanoa pohtineet Euroopan eh, lain opillisessa instituutissa, eli tulen esittämään teille tästä tutkimuksesta yleistä tietoa, yleisiä huomautuksia direktiivin muodollisesta implementoinnista, sitten tiettyjen aspektien analyysiä ja to, soveltamisalan laajentamisen vaikutuksia. Eli Tämä tutkimus tutkii direktiivin täytäntöönpanon pääasiallisia vaikeuksia ja keskittyy lähinnä neljään asiaan, koska kyseessä on täysin harmonisoitu direktiivi. Me tutkimme tätä harmonisointiaspektia. Toiseksi tämä direktiivi antaa tiettyä liikkumavaraa jäsenmaille. Tutkimme siis myös tätä. Sitten me menemme direktiivin antamiin vaihtoehtoihin optioihin. Minä jätän tästä alustuksesta pois uudet säännökset, jotka ovat jo osa näitä täysin harmonisoituja aspekteja ynnä myöskin jätän pois nämä tietyt tulkintakysymykset. Metodologia, jota me käytimme, me lähetimme kyselylomakkeita 14 jäsenmaahan jotka noudattavat tämän tutkimuksen rakennetta niin, että me voimme vertailla näitä tuloksia. Me eh, voimme siis vertailla jäsenmaiden lakitilannetta ja perinteistä mannermaista ja uutta lainsäädäntöä. Näin meillä on edustava kokonaiskuva mitä tulee täytäntöönpanoasteeseen ja tämänhetkiseen tilanteeseen, kaikissa tutkimissamme jäsenmaissa direktiivi oli implementoitu. Kuitenkin 6.14 maasta oli myöhässä ja suurimmat vaikeudet liittyivät siihen, että implementoinnille oli varattu tällainen lyhyen tähtäimen kehys. Monet maat joutuivat tekemään paljon tarkistuksia sen jälkeen, kun he olivat ottaneet direktiivin osaksi lainsäädäntöään. toisin kuin ensimmäinen vuoden 1986 direktiivi. Tämä direktiivin lähestymistapa on täysin harmonisoitu mikä tarkoittaa sitä, että jäsenmaat eivät ainoastaan voi pitää yllä tai ottaa käyttöön uusia säännöksiä, joita direktiivi antaa, mutta ne eivät myöskään saa kasvattaa suojelun määrää direktiivin määräämästä. Täysin harmonisoidut aspektit on lueteltu tässä tässä on artikloissa 5 ja 6 liitteen artikloissa mainittuja kysymyksiä. Ne näkyvät tuosta listasta. Sitten meillä on myös tietoja, jotka täytyy kirjoittaa sopimukseen e, sitten ehdot varhaiselle maksamiselle ja laskentametodi. Mitä tulee näihin täysin harmonisoituihin aspekteihin kuusi 14 tutkitusta jäsenmaasta ö, ähm, siirsivät sen sellaisenaan lainsäädäntöönsä. Neljä näistä maista implementoivat sen aivan täsmälleen niin, että sisältö pysyi täsmälleen samana. Ehkä, ehkä joitakin sanamuotoja muutettiin. Loput neljä maata ovat ö, tehneet joitakin eroja myös sisällön suhteen. Annanpa tästä esimerkin. Ranska ei informoinut tietojen saantioikeutta tietopankin rakentamisen jälkeen ja Portugali jätti notifiointivelvoitteen pois varhaisen maksamisen tapauksessa, mutta yksityiskohdat löytyvät. Sitten eh, sekin pakollinen luonne oli myös tällainen kysymys. Voisitteko siirtää tätä vielä taaksepäin? Niin. Niin jäimme noihin täysin harmonisoituihin aspekteihin. Artikla 10, siinä ei ole mitään ongelmia, ainoastaan Latvia ja Romania eivät ottaneet mukaan artiklien 5 ja 10 kahdeksan kohdan vaatimuksia. Mitä tulee Saksaan, niin tämä provisio aivan oikealla tavalla otettiin osaksi lainsäädäntöä, mutta he ottivat mukaan sanktioita artiklasta 14.1b. Sitten menemme takaisinveto-oikeuteen. Kaikki jäsenmaat ottivat tämän käyttöön. Näyttää kuitenkin siltä, että se aiheutti monia ongelmia jäsenmaissa, esimerkiksi Saksassa on oikeus palata takaisinveto-oikeuden vaihtoehtona. Tämä pitäisi tarkistaa vielä kerran, koska direktiivin soveltamisala ei noudata tuota täysin harmonisointia tuo aspektia. Finally, as regards the early repayment, no... Mitä tulee varhaiseen maksamiseen, niin siitä ei ole ollut ongelmia. Ja kuten jo sanoinkin, Portugali otti käyttöön notifiointivelvoitteen jossa kuluttaja voi maksaa aikaisemmin kuin 30 päivän määräajan puitteissa. Um, Direktiivi jättää provisioiden suhteen monia modalit prioriteetteja. Tässä on hyvin laaja marginaali, artikla 4, 5, 6 sopivien selitysten suhteen ja sitten myös arviointimarginaali, joka nojalla voidaan soveltaa sitä, kuinka laajaa apua annetaan. Sitten artikla 6 velvoite antaa selityksiä. Yhdeksän jäsenmaista eivät antaneet selvennyksiä tämän velvoitteen nojalla ja Saksa antoi sellaisia parametreja, jotka eivät olleet sitovia. Of these countries, uh, which are Neljä näistä maista, Itävalta, Ranska, Portugali ja Iso-Britannia, antoivat täsmällisiä selvennyksiä Eh, näistä asioista. Excuse me. Um, the second part is the margin of appreciation as regards the... Sitten toinen osa liittyy arviointimarginaaliin. Artikla 15 puhuu tästä. Kahdeksan jäsenmaista ö, otti käyttöön viiden artikla 15 mainittavia, mainitsemia keinoja. Saksa ei pitänyt kiinni tämän provision subsidiaarisesta luonteesta mitä tulee suurimman osan maista rangaistuksiin tai sakkoihin, suurin osa niistä löytyy kulutusluottolainsäädännöstä, jäsenmaiden omasta lainsäädännöstä ja suurin osa näistä rangaistuksista on siviilioikeuden piirissä. Mitä sitten tulee optioihin? ehdottaisin, että katsotte tuonne yhteenvetoon, jossa kaikki nämä ovat näkyvissä taulukossa. Ja siellä kerrotaan, mitä vaihtoehtoa mikäkin jäsenmaa sitten noudatti. Ja ehkä haluaisin tässä vetää yhteen näiden tulokset. Bulgaria ei ottanut mitään optiota. Kypros ja Saksa ottivat useimpia ja suurin osa näistä oli artikla 2 kohta 6, joka liittyy luotonantajan ja kuluttajan välisiin sopimisiin. Article 16, paragraph 4. Sitten kohta 4, joka liittyy niin sanottuun early repayment provisioihin, jota rajoitettiin tässä vaihtoehdossa. Sitten sellaiset vaihtoehdot, jotka antoivat luotonantajalle oikeuden vaatia suurempaa korvausta. Ne olivat mukana joillakin mailla. Jotkut eli jäsenmaat ennemminkin ottivat käyttöön sellaisia optioita, jotka olivat kuluttajaystävällisiä, näin voidaan sanoa. Optioiden frekvenssillä ei ollut minkäänlaista korrelaatiota lyhyen sen, sen kanssa, kuinka nopeasti jäsenmaat implementoivat tämän. Sitten jättäisin pois muutaman kalvon jos ajatellaan direktiivin soveltamisalan laajentamista, niin 9-14 maasta laajensivat tätä muun tyyppisiin luottosopimuksiin kulutusluottojen lisäksi. Ja sitten sellaisetkin kulutusluotot, joilla pystyttiin rahoittamaan – kiinteistöomaisuutta. Jotkut sitten myös, mitä tulee vielä soveltamisalan laajentamiseen, suosittelen, että tutustutte loppuyhteenvedon taulukkoon, koska siitä saa yleiskuvan kaikkien jäsenmaiden toimintatavasta. Kiitoksia oikein paljon. Good. Well, thank you very much indeed. I think Kiitos äh, oikein paljon. Tämä on hyvin monimutkainen aihe. On paljon helpompaa seurata, kun lukee teidän raporttianne eikä näitä äh, kuvia täällä seinällä. No, herra Lehner on paikalla. Hän livahti tänne nyt äh, trilogistaan. Minä luin tässä tätä raporttia. Anteeksi, siksi en teitä heti nähnyt. Haluatteko te kommentoida ja sitä, että mitä me jatkossa teemme. En usko, että me tänä iltapäivänä nyt kovinkaan paljon edistysaskelia saamme. Meidän täytyy ehkäpä lukea tämä ja sitten palaamme takaisin. Kiitos se puheenjohtaja. Minun täytyy pitää anteeksi. Minä olin kahdessa kolmikantaneuvottelussa. Ensimmäinen oli menestyksekäs, toinen ei, tai ainakaan vielä ei. Ja tämä toinen äh, oli todella vaikea myös ammatillisesti ja aiheellisesti. Ja ajatukseni ovat nyt siinä asiassa kiinni, kun olemme yrittäneet päästä äh, eteenpäin. Joten äh, kiitän tästä tutkimuksesta en ole vielä kyennyt sitä yksityiskohtaisesti lukemaan. Mikäli joku omassa kotimaassaan katselee tämän direktiivin toimenpanoa, niin voin vain varoittaa. Tein tämän Saksassa. Varautukaa siihen, että paperia on vähintään puoli metriä. Olen tässä nyt parin vuoden ajan katsonut sitä, millä tavalla Saksa tätä on toimeenpannut. Joten tämä tutkimus on hyvin, oikein hyvin avuksi katsotaan, mitä johtopäätöksiä tästä voidaan vetää myös lainsäädännölle. Ja äh, minä näille hypotekaareille sanon, että monet jäsenvaltiot äh, niin äh, nämä on tehty myös hypoteekkilainoille. Mutta hypoteekkikaupoille ei kuitenkaan voida tehdä uutta direktiiviä, joka poikkeaa tästä direktiivistä. Joten lainsäädäntöteknisesti ei voida tehdä sitä ei täällä eikä jäsenvaltioissa vain tiedoksi. Mitä tulee kompensaatioihin, tämä oli hyvin mielenkiintoista ja odotinkin tätä, mikä liittyy tähän äh, varhais, varhaiseen takaisinmaksuun. Tämä on niin monimutkaisesti kirjattu, että minä kansallisena lainsäätäjänä keskittyisin ihan vähimmäismahdollisuuteen siinä. Tässä monta kertaa nämä ovat tällaisia lyhytaikaisia luottoja, eivät niin kuin hypoteekilainat, jotka ovat 30-35-vuotiaita, joka voi olla ongelma esimerkiksi korkojen suhteen. Minua kiinnostaisi, ehkä tässä on jo puhuttukin tästä, miten sitten saadaan tämä äh, direktiivi, miten se on äh, laadittu liittyen äh, todelliseen vuosikorkoon, onko se yhtäläinen vai ei. Ja toiseksi me tiedämme kaikki, mikä ero on lakitekstin ja äh, elämän välillä. Siinä on vielä aikamoisia eroja. Ja olisi ehkäpä mielenkiintoista kahden kolmen vuoden kuluttua nähdä, millä tavalla tämä äh, on vaikuttanut äh, lainoihin rajat ylittävästi tai kansallisesti. Mutta toki minun täytyy tästä puhua vielä ryhmäni kanssa. Te tietäneet, että 16. maaliskuuta kuuta kello 24 minä päätän toimintani tässä parlamentissa. Ja seuraajani on tällä hetkellä ylipormestarina. Bingenin kaupungissa hän on myös juristi, joten tuskin se on mikään ongelma, että hän jatkaa sitten minun paikallani. Minun täytyy nyt tässä miettiä, millä tavalla toimimme tämän mietinnön kanssa ja puhun ehkäpä ryhmäni sihteeristön kanssa. Pidetäänkö, onko mahdollista pitää kiinni tästä aikataulusta? Ehdottaisin, että tästä puhutaan vielä. Kiitos. Well, um, that is the most startling news of the... Oho, no tämän päivän oli hämmentävin uutinen tälle iltapäivälle, että te vetäydytte parlamentista. Olisin halunnut sanoa, että te olette jo käsite tässä valiokunnassa, mutta, mutta te olette olleet eh, tässä valiokunnassa kauan ja hyvin tehokaskin. Kaksi sovittelua ja, ja, ja yksi mietintä tänä iltapäivänä. No, koordinaattorina täytyy miettiä tätä ja aikataulun kohdalla meidän täytyy olla, se, se on mahdollista mm, hieman joustaa siinä, koska tämä on projekti, jonka on tarkoitus eh, valmistua tämän vuoden aikana. Toki me haluamme syöttää tätä myös komissiolle, komission ehdotuksen, ennen komission ehdotusta. Ja olin iloinen, että Rova Russo on täällä. Hän on tullut tänne kuuntelemaan. Hän DG Sanko nimissä työstää tätä eteenpäin. Joten ehkäpä olisi hyvä, että puhutte tästä loppuaikataulusta komission kanssa. Ja ehkäpä Schwab voi sitten raportoida koordinaattoreille jatkossa, koska me haluamme toimia tässä niin, että voimme ottaa poliittisesti kantaa tässä hyvin tärkeässä direktiivissä niin, että komissio sitten ottaa sen huomioon, miten tämä toimii siinä vaiheessa, kun he lähtevät kuulemaan, miten direktiivi toimii. Joten tämä olisi minun ehdotukseni, jos tämä koordinaattorille sopii. Joten Näen, että herra Bussoi on paikalla ja muutkin varjoesittelijät. Minun ehdotukseni on, että me päätämme keskustelun nyt. Um, thank... Ja eh, kiitämme Larinovicia. Anteeksi, minä vielä tässä harjoittelen tätä teidän nimenä harjoitu, ha, lausumista, mutta kiitoksia sitä, että tulitte. Meidän täytyy nyt eh, sulatella tätä raporttia ja lukea, tavata näitä taulukoita. Ja sitten jatkossa keskustelemme lisää. Ja herra Lechner keskustelee sitten tästä aikataulusta ja katsotaan, kuinka mennään eteenpäin. Selvä. To, sopiiko tämä kaikille? Hienoa. No niin, kiitokset kaikille ja Tämä merkitsee sitä, että tämän iltapäivän kokous on päättynyt. Muistuttaisin kaikkia, jotka eivät ole koordinaattoreita, että jatkamme huomenna aamuna kello yhdeksän. Ja silloin meillä on Tanskan puheenjohtajavaltion ministeri, elinkeino- ja kasvuministeri Uule Soon. Eli pidetään nyt kolmen minuutin tauko niin, että te ehditte poistua huoneesta ja sitten alamme, aloitamme koordinaattoriden kokouksen.